like to start the meeting. Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa kokouksen. Aika rientää. Ensimmäinen kohta tämän päivän esityslistalla on kohta 10. Espon hankkeen esittely. Kyseessä on, ovat alueelliset hankkeet vuonna 2030. Meillä on kolme puhujaa esittelemässä Espanjan Peter Melby, asiantuntija Puolasta ja Seslasta ja minulla on pieni ongelma. Mahdoton lyhenne MCRIT, eli Andrewn tehtävä varmasti on ensin selittää, mitä tämä tarkoittaa, tämä MCRIT, jos teille sopii. En tiedä, aloittaako Peter ensimmäisenä puheenvuoro on teillä ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Very much, Madam Chair, and uh, thank you very much to the... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä kutsusta tähän kokoukseen. Voimme esitellä teille ehkä parlamentin näkökulmasta katsottuna mielenkiintoisen hankkeen, joka liittyy Euroopan tulevaisuuteen. No, hiukan taustatietoa, jotta ymmärrätte, miksi 31 maata ovat päättäneet luoda tämän hankkeen. He ovat tarkastelleet tulevaisuutta ja pitävät sitä haasteellisena. Kriisillä on melkoisia vaikutuksia Eurooppaan. Ilmastonmuutos vaikuttaa omalta osaltaan eri tavalla eri alueisiin ja kaupunkeihin. Kaupungistuminen, demografiamuutos, Eurooppa vanhenee migraatiovirrat ovat huomattavat. Sitten on energia-alan haasteita. Kyse olisi lähinnä siitä, että miten tulevaisuudessa saataisiin eurooppalainen energiaverkosto aikaiseksi jakelun varmistamiseksi ja sitten vielä Euroopan unionin alue, joka laajenee laajenemistaan. Täytyy pohtia näitä alueiden välisiä yhteyksiä ja vastata siihen haasteeseen, jonka mukaan alueiden väliset erot kasvavat kasvamistaan jokaisen laajentumisen myötä. Tässä on se lähtökohta, johon poliitikot ovat tarttuneet ja pohtivat sitä, että minkälaisia asioita tulisi käsitellä, minkälaisiin hankkeisiin tulisi tarttua. Tarkoituksena on toteuttaa tällainen Territorial Scenarios and Visions for Europe 2050. Tärkeää tässä yhteydessä on todeta, että tämähän on tällainen ennustava hanke. Oletuksena on se, että vaikka alueelliset rakenteet ovat hitaasti muuttuvia, niin silti viisailla päätöksillä – voidaan muuttaa tilannetta, katsotaan mitä halutaan saada aikaiseksi ja sitten aktiivisesti muuttaa tilannetta tällä alueella. Tämä on se peruslähtökohta. Mitä itse hankkeeseen tulee, niin projektispesifikaatiossa sanotaan, että yritetään löytää johdonmukainen lähestymistapa politiikan saralla, jotta ja samalla varmistaa, että tiedetään, miltä tulevaisuus pidemmällä aikavälillä näyt, voisi näyttää. Kyse on luovasta lähestymistavasta, visionäärisestä lähestymistavasta, huomioiden nämä strategiset asiat. Eli yritetään löytää politiikalle tällainen ohjenuora, eli minkälaiset faktat huomioiden päätökset tulisi tehdä. Tämä ei liity vain ainoastaan kohesiopolitiikkaan, vaan myöskin alakohtaisiin politiikkoihin, jotka vaikuttavat itse aluepolitiikkaan. Ideaali tilanne olisi siis se, että meillä olisi selkeä alueellinen visio jolla vaikutetaan sitten päätöksentekoon, jotka taas vaikuttavat alueiden kehitykseen. Eli tällä tavalla tämä projekti toimii, eli näin projektikomitea on päättänyt. Tämä hanke toteutetaan viidessä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan nykyhetkeä Euroopan unionin alueella. Sen jälkeen meillä on tällaiset perusskenaariot, jotka muotoillaan vuoteen 2050 asti katsottuna. Kyse on tällaisesta määrällisestä harjoituksesta ja projektiryhmä, jonka esitellen piakoin, niin tekee myöskin tällaisia alueellisia skenaarioita. Kolme vaihtoehtoista skenaariota on luotu ja sitten tältä pohjalta tarkoituksena on kehittää alueellinen visio Euroopalle vuotta 2050 silmällä pitäen. Kyse ei ole mistään tieteellisestä prosessista, vaan poliittisesta keskustelusta, joka toivottavasti houkuttelee monia toimijoita mukaan ja myöskin tämän parlamentin ja tämänkin valiokunnan panosta toivottaisin ja ehkäpä sitä kautta löydetään konsensus ja jonkinlainen johtoajatus, minkälaisia päätöksiä pitäisi tehdä. Tämä on hankalaa ymmärrettävästi hankala, haasteellinen projekti, mutta kuitenkin kannattaa katsoa, että kuinka pitkälle tässä oikeastaan voidaan mennä, jotta voidaan nämä tulokset saavuttaa. Ja sitten tämä itse viides vaihe, niin siinä pohditaan, miten päästään näihin tavoitteisiin, eli katsotaan nykyhetkeä, eli sitä, että millä päätöksillä voitaisiin Eurooppaa ohjata tämän vision suuntaan. Eli kyse on eräänlaisesta standardinomaisesta äh, strategisesta suunnittelusta tai suunnittelumallista, jonka olemme valinneet. Mutta kuulette tästä hetken kuluttua enemmän. Ja kuten jo totesin, niin kyse on tällaisesta osallistavasta lähestymistavasta. Skenaarioiden jälkeen olemme nyt ryhtymässä keskusteluihin eri toimijoiden kanssa. Kuten jo äsken totesin, me järjestämme useita työpajoja. Tänään keskustelemme teidän kanssanne täällä. Tarkoituksena on järjestää myöskin laajempi konferenssi heti ensi vuoden alkupuolella ja me todellakin toivoisimme, että myös tämän valiokunnan jäsenet pääsisivät osallistumaan tähän vuoropuheluun. Tässä vaiheessa saaneen päättää puheenvuoron ja antaisi mielelläni puheenvuoron kahdelle hankkeen kumppanille, jotka vastaavat tämän hankkeen käytännön toteutuksesta. Kyse on 11 yrityksen tai tahon yhtymästä. 11 eurooppalaista kumppania on tässä mukana. Ensimmäinen puhuja on johtoyhtiö kollega Uliot Ekritistä. En kerro teille, mikä tämä Ekrit on. Mekrit on. Hän kertoo teille siitä enemmän ja sen jälkeen puolalainen kollegamme professori Slakta kertoo teille hankkeesta enemmän. Joten puheenvuoro nyt kollegoilleni ja kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. So, uh... Kiitos Peter. Tohtori Andrew Uliet, Selit selittää meille, mikä tämä hyvin aktiivinen yritys on. Tämä lyhenne on kuitenkin meille vielä salaisuus. Te käytätte ensin puheenvuoron ja sen jälkeen professori Slahta tässä järjestyksessä vai toisinko päin? Näin päin sopii teille siis. Andrew Uliet, olkaa hyvä. Good morning. Kiitos ja hyvää huomenta. Niin, minä olen Andre Oled minä olen Barcelonasta yksityisestä konsultaatioyrityksestä, eli olemme mukana antamassa neuvoa tässä päätöksentekomenettelyssä. Olen tosiaan johdossa. Meillä on 11 eri konsulttitoimistoa, tutkimuslaitosta ja yliopistoa mukana tässä projektissa. Tässä keskityn erityisesti seuraaviin kysymyksiin. Ensinnäkin tutkimme äh, alueellista dynamiikkaa 2030 saakka, sitten toiseksi katsomme skenaarioita 2050 äh, Euroopan alueella ja sitten haluaisin puhua siitä, mitä voisi olla kohesiopolitiikan uusi sukupolvi. Ja tämä on ehkä vähän tarkempi kysymys ja täällä on onneksi äh, professori Slaita paikalla ja hän voi kertoa uusimmista analyysistä ja ideoista tästä tärkeästä kysymyksestä. Lähden liikkeelle ensimmäisestä. Haluaisin vain kertoa teille, että kun katsotaan tulevaisuutta, niin käytämme erilaisia mallinteita ennustamista varten 2030-2050, jossa katetaan erilaiset sektorit. Ja jos haluaisin tarkastella yhtä karttaa ja yhtä tulosta, niin se olisi varmasti sitten tämän, tämän on yksi ensimmäisistä taloudellista ennusteista aluetasolle eh, eh, kriisin aikana Euroopassa. Ja tämä eh, ennuste tehtiin lähtien liikkeelle tällaista perusmallista, eli jos mitään ei muuteta politiikassa, eli jos mitään ei tapahdu verrattuna nykyiseen kehitykseen, niin tällaiselta näyttäisi Eurooppa aluekehityksen kannalta – Eli näette, että tässä on kaiken kaikkiaan BKT noin 1,89 prosenttia 2030, eli pientä maltillista kasvua. Ja sitten 45 aluetta, jotka olisivat alle, äh, alle sitten tuon äh, keskimääräisen. Äh, eli nämä ovat oranssilla ja keltaisella. Ja sitten on alueet, jos on hyvin heikko kasvu punaisella ja sitten tummansinisellä isompi kasvu yli 2 prosenttia. Ja jos katsotaan nyt sitten tämän ennusteen johtopäätöksiä, niin haluaisin kertoa teille kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin meillä on paljon tällaisia Etelä-Euroopan alueita, jotka eivät pysty elpymään vuoteen 2030 mennessä nykyisestä kriisistä. Eli täytyy varautua hyvin huonoon tilanteeseen noilla alueilla. Siellä elpyminen tulee olemaan erittäin hidasta ennusten mukaan vielä hitaampaa kuin muille alueille tai muissa tutkimuksissa kaavailtu elpyminen. Ja sitten tulos myös on se, että Itä-Euroopan alueet eivät kasva korkeammalla tasolla kuin keskimääräisesti Eurooppa. Eli tämä vaurauden umpeen kurominen ei tule tapahtumaan niin nopeasti kuin mitä on aikaisemmin käynyt. Nämä ovat aika kielteisiä tuloksia tällaisesta ennusteesta. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että mitään politiikassa ei muuteta, vaan jatketaan samaan malliin. Ja olisi hyvin epätodennäköistä näin kävisi 2030, mutta varmasti ainakin lähivuosina. Sitten jos tätä verrataan IMFn viimeisimpiin ennusteisiin, jotka koskevat vuotta 2017, niin nähdään, että sieltä annetaan vielä huonompi tulos Välimeren alueille, jopa kielteistä kasvua, mutta sitten vähän paremmat näkymät Itä-Euroopan alueille. Ja jos molemmat ennusteet yhdistetään, niin ne ovat aika samansuuntaisia loppujen lopuksi. Eli jos katsotaan tätä punaista käyrää, niin sieltä löytyy tällainen tyypillinen Etelä-Euroopan alue ja sitten sinisellä on tällainen tyypillinen itä-eurooppalainen alue. Ja molemmat ennusteet sekä IMFltä 2017 että meidän ennusteemme vuoteen 2030 niin ovat hyvin samansuuntaisia, eli meidänkään perusolettamuksemme ei ole mitenkään täysin pielessä. Koska me ehkä toimimme alueellisella tasolla, niin meidän ennusteemme on ehkä tarkempi ja sen takia myös pessimistisempi. Sitten jos katsotaan väestönmuutosta 2030 mennessä, niin Täältä näkyy, että monet muut ennustet voidaan vahvistaa punaisella. Ovat alueet, joissa väestö vähenee. Eli vaikkakin Euroopan väestöpuhus pysyy suurin piirtein samalla tasolla kuin nykyään, eli pientä, hyvin pientä kasvua tapahtunut, no sitten on suuria eroja. Etä-Euroopan alueet ja Saksa menettävät väestöä maaseudulta kaupunkeihin ja sitten tosiaan eh, eh, Länsi-Euroopasta siirtyväkään Saksaan. Sitten eh, ikääntymisen osalta Euroopassa tilanne tämä, mutta ikääntyminen ei ole mitään erityinen ongelma alueella. Se on vain tällainen edellytys koko Euroopassa, mutta se ei erityisesti koske mitenkään alueita. Ja sitten, jos tämän puolelta katsotaan analyysiä, niin tämä eriarvoistuminen kasvaa alueilla. Jos katsotaan tätä aikaisempien vuosien kehitystä sinisellä alueet, jotka ovat kasvaneet yli keskimääräisen, ja sitten alueet, jotka kasvavat, mutta alle keskimäärän, niin voidaan sanoa, että Eurooppa kyllä kasvaa ja vähiten kehittyneet alueet kasvavat enemmän kuin naapurit, mutta nyt sitten tulevaisuudessa tämä kuva muuttuu ihan toisenlaiseksi, eli alueet, joissa on voimakas talous, niin kasvavat edelleen 2 prosenttia tai ylikin. Ja sitten vähiten kehittyneet taloudet sitten kehittyvät alhaisemmalla tasolla. Ja olemme katsoneet, että tällainen diversifioitunut globalisaatio, ja jos katsotaan kriisistä selviämistä, niin tällaiset kansalliset yritykset maailmanlaistuvat eri tavoin. Eli tämä riippuu esimerkiksi ulkomaista investoinnista, investoinnista espanjalaiset yritykset sijoittavat latinalaisen Amerikan yhdistynyt, yhdistynyt kuningaskunta Commonwealth-maihin, sitten Saksa alkaa investoimaan kovasti Aasiaan. Ja sitten tosiaan tämä mm, mm, eh, ulkomaisten investointien eh, diversifioituminen Euroopan ulkopuolella. Jos katsotaan Saksan tilannetta nyt, niin siellä dynaamisin alue on vienti eh, Euroopan ulkopuolelle ja sitten vienti Euroopassa polkee paikallaan. Ja sitten tässä on ehkä isoista talouksista heikoin Espanja, Eli vienti kasvaa Euroopan ulkopuolelle samalla kun tuonti Eurooppaan laskee. Eli monissa Euroopan maissa yritykset vahvistavat toimintansa Euroopan ulkopuolella. Eli ne eivät ole enää Euroopan toimista kiinnostuneita samalla tavalla kuin aikaisemmin verrattuna muuhun maailmaan. Ja sitten kun katsotaan ylipäätään tätä globalisaation muutosta viimeisen 20 vuoden aikana, se voi vahvistuakin tässä jo tosiaan, kun katsotaan näitä merilinkkejä, niin Pohjois-Amerikan ja Pohjois-Euroopan satamat, ovat olleet hyvin määrävässä asemassa aikaisemmin, niin siellä ehkä viisi miljoonaa teuta kulkee enää verrattuna sitten Aasiasta tulevaan virtaan. Eli tämä on tietysti logistiikkakeskusten kannalta haaste Euroopassa. Meidän pitää nyt sitten vähän tasapainottaa tätä nykyistä tilannetta, jolloin meidän isot satamat ovat Pohjois-Euroopassa, eivätkä Etelä-Euroopassa. Ja ehkäpä olisi siis tuottoisampaa Euroopalle vähän tosiaan korjata tätä tilannetta samalla tavalla kuin USA on tehty. Ja sitten kun katsotaan näitä mantereiden välisiä linkkejä, niin samantyyppiset kuviot tässä on kyseessä. Eli tällaiset isot lentokentät niin kuin Heathrow tai Pariisi tai Schiphol, Frankfurt, niin kasvavat paljon nopeammin kuin muut lentokentät. Eli olemme työttäneet tällaisia kartteja. Tässä on siis tosiaan tällainen keskittyminen isoille lentokentille, eli tässä miten tosiaan nämä keskittyvät eli tietyt alueet, myös Barcelonassa Madridissa on, on nyt isoja satamia, mutta myöskin lentokenttiä. Ja sitten tosiaan nämä alueet, kehityssuuntaukset. Sanoisin, että tällainen maltillinen talouskasvu, suuri alueen epäeriarvostuminen sitten, alueelliset erot, alhaisemmat palkat, voi olla hyvin heikkoakin Itä-Euroopassa ja sitten koska palkat laskevat, niin voidaan luomata myös lisää työpaikkoja. Eli työvoiman liikkuvuus lisääntyy, lisää siirtolaisuutta syrjäisistä alueilta keskuksiin, sitten ikääntyvä väestö, sitten globalisaation erikoistuminen ja sitten nämä, tämmöinen polarisoituminen keskuksiin tällaisia suuntauksia on pystynyt äh, mittaamaan. Sitten toinen osio, äh, sitten 2050 skenaariot. Äh, kolme skenaariota. Ensinnäkin tällaisen globaalin alueiden edistäminen, eli nämä muutamat trendit vielä entisestään vahvistuvat, josta äsken puhuttiin. Eli todellakin tästä tulee ihan prioriteetti, että näitä globaaleja keskuksia edistetään Euroopassa. Tätä markkinat vetävät ja tämä on osittain spontaani prosessi. Sitten toisekseen tätä tasapainotetaan tällaisilla kansallisilla urbanilla rakenteilla ja sitten, sitten edelleen keskitetään järjestelmää ja tuetaan syrjäisiä ja maaseutualueita. Nämä ovat nyt nämä kolme mallia, joiden pohjalta on tehty töitä. Olemme tehneet sitten vertailuja näiden välillä, miten tämä sitten toimii eri olosuhteissa. Eli jos talous taantuu, jos tulee teknistä edistystä, ja tuottavuus kasvaa. Ja sitten jos kustannukset nousevat energian ja ilmaston takia. Nämä ovat lukuja noista malleista, joita on käytetty. Ainoa tärkeä asia tässä nyt on ehkä se, että olemme tarkastelleet rakenne- ja kohesiorahastoja ja olemme käyttäneet samaa määrärahojen jakoa yhdessä mallissa on katsottu tätä tuottoisen toiminnan keskittymistä isoihin keskuksiin ja sitten vähän tasapaisempaa urbanille alueille. Kolmas oli sitten, jossa nämä punaiset pisteet, niin että se keskittyisi maaseutualueelle. Mutta siis sama määrähojen, määrärahojen määrä kyseessä kaikissa näissä. Ja tulimme sellaisen tulokseen, että jos tässä on nyt kohesio sillä kannalta tarkasteltu, miten näitä eroja vähennetään. Ja jos siis todellakin muutetaan näiden varojen jakamista, niin meillä on erilaisia tilanteita. Eli C2 on se skenaario, jossa on nopeammin purettu tätä eri arvoistumista, ja A3 sitten on se malli, jossa tilanne ei ole niin hyvä. Eli tässä tosiaan riippuen siitä, miten näitä varoja jaetaan, niin sillä on merkitystä. Jos siis jatketaan samaa politiikkaa 20 vuotta, jos jatketaan järkevää politiikkaa 20 vuotta, niin on tietysti selvää, että sillä on jo sitten vaikutusta. Ja vaikka tuo määrä, määrä on sama, niin jos jakokriteerit ovat erilaiset, voimme saada hyvin erilaisia tuloksia. Mutta sitten samalla, niin jos katsomme näitä malleja, niin voimme myös tietysti jatkaa samaan malliin kuin aikaisemmin, eli tämä eriarvoistumisen purkaminen, jota on tapahtunut aikaisemmin, se ei välttämättä jatku jatkossa, ellei me käytä sitten paljon radikaalempia poliittisia toimenpiteitä kuin mitä on analysoitu tähän saakka. Nämä ovat meidän kaksi havaintomme tästä analyysistä. Ja sitten haluaisin antaa kollegalle mahdollisuuden jatkaa näistä johtopäätöksistä. Mm. Thank you very much. Ah. Kiitoksia, Andreu. Minulla on vain kolme kalvoa. Ensimmäisellä kalvolla kuvaillaan visiota vuodesta 2020 lähtökohtana – Lokakuussa 2011 alueiden komitea piti Espon seminaarin visioista. Pitää siis. Ja kutsumme teidät kaikki osallistumaan tuohon seminaariin. Seuraavat ajatukset, kommentit olisi nyt esitettävänä ennen tuota seminaaria, kun ajattelemme lapsia ja lapsenlapsiamme aina vuoteen 2050 saakka. Ensinnäkin moninapaisuus niin, että voitaisiin käyttää kaikkien alueiden potentiaali hyödyksi. Voisimme käyttää integroidun kehityksen välineitä hyödyksemme, älykkäitä alueita, älykkäitä kaupunkeja, älykkäitä maaseutualueita. Kumppanimme haluavat integraatiota myös rajat ylittävässä yhteistyössä ja alueiden välisessä yhteistyössä niin, että käytetään etuja, joita syntyy pehmeistä rajoista silloin, kun se on mahdollista. Käytettäisiin myös verkostoitumisen välineitä paremmin hyväksi. Alueet voivat olla myös globaalisti kilpailukykyisiä. Haluamme kehittää käsitteitä jotka perustuvat äh, paikkoihin, alueisiin, niin että näille alueille annetaan välineet ja kyky hyötyä potentiaalistaan. Sitten äh, yhteydet. Kaikki alueet ovat ulkoisesti ja sisäisesti äh, turistien, matkailijoiden, kansalaisten, yrittäjien saavutettavissa. Tämä pätee myös tavaroihin ja palveluihin. Ja yhteydet ovat turvalliset. Sitten kulttuuriset arvot ja maisemat ovat myös arvokkaita. On hyvin tärkeitä mm, maisemallisia arvoja, joita täytyy säilyttää. Täytyy muistaa myös ympäristön kannalta kestävyys ja ilmastonmuutos. Käytämme vihreän politiikan käsitteitä, vihreyttämistä ja yritämme hyötyä näistä muutoksista lieventämällä niitä. Sitten hyvin tärkeä johtopäätös kohesiopolitiikan tuloksista Puolassa. Andreu on jo esitellyt sitä tilannetta, mi- mihin tämä kriisi on meidät johtanut. Makrotaloudellisia sopeutuksia on täytynyt tehdä eh, Etelä-Euroopassa. Tilanne on ollut vaikea ja näihin aloihin isku on kohdistunut vahvimpana. On monia syitä sille, miksi kapasiteetti, julkisen hallinnon eh, sopeutukset, eh, investoinnit, viennin kuihtuminen ja niin edelleen ovat syitä tähän. Mutta minusta on kolme syytä jotka on nyt huomioitava. Ensinnäkin, kuinka pitkän alueelliset erot jatkuvat? Ne ovat lähteneet kasvuun vuonna 2008 ja aina vuoteen 2030 saakka äh, ne todennäköisesti kasvavat. Tämän jälkeen lähtevät sitten pienenemään. Toinen kysymys. Minkälaisia talouskuiluja meillä on varaa olla, kun kuitenkin toimimme sisämarkkinoilla? Meillä on yhteinen julkistalous ja yhteinen rahapolitiikka. Nykyisiä eroja ei voida hyväksyä, jos erot vain kasvavat. Tähän liittyy myös poliittinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja ympäristöulottuvuus. Näillä on merkittäviä seuraamuksia. Ja kolmas kysymys. Miten voisimme käyttää rajallisia kohesiopolitiikan varoja parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksemme. 20 on ehdotettu monia merkittäviä muutoksia ja toivottavasti ne ovat sellaisia, että voimme paremmin sopeutua kriisin olosuhteisiin, käyttää asetuksia niin, että huomioimme alueellisen integraation lähestymistavan, täytäntöön panemme integroitua kaupunkistrategiaa Euroopassa ja niin edelleen. Monia kysymyksiä jää kuitenkin vielä pohtimatta kohesiopolitiikan vähenevät varat, rakennerahastojen syklit. Joskus puhutaan 221 syklistä ja seitsemän vuoden ohjelmakaudesta. Sitten pilari kaksi yhteisessä maatalouspolitiikassa on myös varsin heikko. Nämä ovat vain muutamia kysymyksiä. Haluaisin nyt siirtyä viimeiseen kalvoon. Entäpä sitten uusi kohesiopolitiikan sukupolvi, kun puhumme kaudesta jälkeen vuoden 2020. Kohesiopolitiikka, joka ei synnytä kohesiota, voi toki olla helppo kritiikin kohde. Ensinnäkin paikalliset, kansalliset instituutiot tarvitsevat valtaa. Tarvitaan monitahoista hallintoa, joka toimii paremmin ja käytetään verkostoitumisen hyödyt. Eri toimijat on huomioitava, myös alueellinen lähestymistapa, niin että alueellisia integroituja investointeja toteutetaan myös pilottien lisäksi. Voidaan keskittyä siihen, että edistetään paikallista kehitystä. Eri alueiden pitäisi voida käyttää integroidun lähestymistavan välineitä ja paikallisia etuja. Ei meillä ole 25 silikonväliä Euroopassa, mutta jokaisella alueella on kyllä mahdollisuus, pitäisi olla mahdollisuus käyttää niitä etuja, niitä valttikortteja, joita niillä on käytössänsä. Ja kolmanneksi täytyy olla tar- tarkasti, täytyy huomioida se, mikä on taloussyklin vaihe, mikä on kehityksen vaihe taloudessa. Ja Täytyy muistaa liike-elämän syklit ja myös kohesiopolitiikan syklit. Täytyy keskittyä enemmän paikallisen ja alueelliseen infrastruktuuriin ja sen vahvistamiseen jos huolehditaan vain transeurooppalaisista verkoista ja siitä, mikä on Euroopan tason toimintaa, niin tämän lisäksi pitäisi muistaa myös sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus. Täytyy olla korkealaatuinen saatavuus infrastruktuuri suhteen. Sitten heikoilla alueilla täytyy käyttää aluesuunnittelun välineitä. Meillä on merialueita, ympäristön kannalta herkkiä alueita, vuoristoalueita Euroopassa. Eli tarvitsemme aluesuunnittelua, joka on laadukasta. Tarvitaan sellaisia toimia, jotka auttavat tähän asiaan. Täytyy myös suosia sijoituksia naapurimaista. Niin kuin näitte kartoilta, niin heikoimmat alueet ovat EUn ulkorajojen tuntumassa. Voitaisiin käyttää myös yhteistyön etuja esimerkiksi Pohjois-Afrikan kanssa niin, että voitaisiin hyötyä fyysisestä läheisyydestä ja nähtäisiin tämä myönteisenä asiana. Molemmat osapuolet voisivat tästä hyötyä. Tässä se, mihin halusin puheenvuorossani puuttua. Me olemme valmiita saamaan valmiiksi tämän hankkeemme vuoden 2014 puoleen väliin mennessä ja haluamme pyytää teidät mukaan keskustelun ja haluaisimme, että meillä on jatkossakin mahdollisuuksia keskustella siitä, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla muotoilla kohesiopolitiikkaa niin, että saamme sillä aikaiseksi myös kohesiota Eurooppaan. Kiitos. Start. Kiitos. Meillä on nyt vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Jan Olbricht, olkaa hyvä. Yes, uh, uh thank you, Uh, I, I... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Alkuun saanen niin kiittää tästä erittäin mielenkiintoisesta materiaalista. Monet poliitikot ja henkilöt, jotka työstävät tätä strategiaa, niin toivottavasti perehtyvät siihen ja katsovat, mikä on tilanne. Pari kysymystä. Ensinnäkin poliittisluonteinen kysymys jonka haluaisin esittää asiantuntijoille, joiden ei tarvitse vastata poliitikon tavoin. Mutta jos katsotaan BKT per capita lukuja, niin tämä todellinen kasvu heikoimmissa maissa ja vuodesta 2030 alkaen tämä kasvukäyrä laskee. Mikä on kohesiopolitiikan vaikutus ja tulos tällaisessa tapauksessa? Eli Eli millä tavalla kohesiopolitiikka käytännössä vaikuttaa, sillä mehän tiedämme, että tarkoituksena on kohesiopolitiikan kautta vähentää eroavaisuuksia, tukea innovointia ja kilpailukykyä. Eikö tilanne nyt ole sellainen, että me uudemman kerran tar- kaipaamme sellaista politiikkaa, joka panostaisi innovointiin? ja juuri näihin maihin ja alueisiin, jotka ovat heikommassa asemassa. Eli käytettäisiin tätä niin sanottua perinteistä kohesiopolitiikkaa. Tämä on poliittinen päätös, varsinkin vuotta 2020 silmällä pitää, sillä jos tilanne on selkeä, eli että me emme tue heikompia alueita, niin silloin uudistustyö käy vielä kalliimmaksi makseen näkökulmasta katsottuna. Eli me yritämme vakuuttaa, että kohesiopolitiikka ei ole pelkkää kohesiopolitiikkaa, mutta kuitenkin tähän nyt ollaan taas ajauduttu, kun nämä eroavaisuudet ovat olemassa. Eli mitä on odotettavissa tältä kohesiopolitiikalta? Ja sitten toinen asia, joka tästä uupuu, niin euroalueen ja muiden EU-maiden välillä olevat eroavaisuudet. Jos siirrymme euroalueella tähän pankkivalvontajärjestelmää käyttäen, two-pack ja six-pack järjestelmiä, niin me ajaudumme sellaisen toisenlaiseen taloudelliseen tilanteeseen. Ja tässä, tässä on yksi skenaario, mutta jos katsotaan toista ma- tilannetta, eli että olisi todellainen ero näiden valtioiden välillä olemassa, Siis muuttuisiko tilanne laisinkaan vai pysyisikö tämä teidän ennusten samanlaisena? Kiitoksia. No, en tiedä, haluaako vielä joku muu käyttää puheenvuoron. Minäkin kenties voisin kysyä yhden lyhykäisen kysymyksen. Kun pohditte näitä skenaarioita tulevaisuuden varalta aluekehityksen näkökulmasta, niin ehdotitte, että kolmen tyyppisiä alueita voitaisiin edistää. Puhuitte globaaleista alueista. Ymmärrän, että ne ovat alueita, jotka ovat globaaleja siinä mielessä, että niillä on vahvat yhteydet ulkomaailmaan. Ne ovat myös fyysisesti saavutettavissa, ovat avoimia suhteessa muuhun maailmaan. Sitten puhuitte yleisesti kaupunkialueista, urbaaneista alueista ja toisaalta taas syrjäseuduista ja maaseutualueista. Oikeastaan katoitte koko EUn e alueen näillä kolmella alueella, mutta ette puhunut, puhuneet lainkaan näiden alueiden välisistä yhteyksistä. Puhutte hyvin aluesuuntautuneesti, paikkasuuntautuneesti. Meillä on näitä kolmen tyyppisiä alueita ja erilaista toimintaa, mutta ette tee minkälaisia valintoja tai tarjoa minkälaisia yhteyksiä siitä – miten nämä voisivat päästä integraation, integroidun lähestymistavan kautta eteenpäin. Olisiko tästä ajatuksia? Jos muita kysymyksiä ei ole, niin kenties voisin kuunnella kommenttinne tästä aiheesta. this latest question, because this... Lähden liikkeelle tästä viimeisestä kysymyksestä. Se on todellakin meidän erityinen huolenaiheemme. Nämä aikaisemmat tutkimukset ennen kriisiä olivat sellaisia, että me keskityimme juuri näihin yhteyksiin Euroopan talouksien välillä. Ja tässä meillä kaikilla oli ajatuksena se, että mitä lähempänä nämä taloudet ovat toisiaan, niin sen parempi kaikille. Ja itse asiassa näin oli käymässäkin nämä kaksi maata, jotka näytin teille, niin Saksa myi kovasti muuhun Eurooppaan ja Eurooppa, Espanja mukaan luokkien osti paljon. Eli nämä eh, teknologia ja kauppavirrat auttavat kaikkia kasvamaan. Mutta sitten kriisin jälkeen meillä on ehkä erään erilainen näkemys. Näemme ensinnäkin, että mitä tapahtui aiemmin, ei ehkä ollut talouden kannalta kovinkaan kestävää. Velkataakka kasvoi, etelän ja idän valtiot ehkä ostivat liikaa koska eivät esimerkiksi pystyneet maksamaan tästä kaikesta. Mutta sitten nyt, kun mietitään, että miten kriisistä päästään, niin mm, kansalliset taloudet globalisoituvat, eli nämä linkit paikkojen ja maailman välillä ovat tärkeämpiä nyt kuin ne olivat aiemmin. Eli nämä yhteydet Euroopan sisällä, niin ehkä siksi, että mm, liikennejärjestelmät ja muut ovat jo kehittyneet, niin tarkoittavat sitä, että me nyt keskitymme enemmän Euroopan paikkoihin ja alueisiin ja muuhun maailmaan. Ja sitten olemme myös huolestuneita siitä, mitä tapahtuu naapurialueella Pohjois-Afrikassa ja lähi ja niin edelleen. Eli tällä hetkellä olemme keskittyneitä näihin maailman yhteyksiin muun maailman kanssa ehkä enemmän ja sitten näihin alueellisiin erityispiirteisiin enemmän kuin aikaisemmin, eli nämä Euroopan sisäiset linkit eivät ole ehkä nyt enää niin strategisia. Ja liittäisin tämän kysymyksen juuri tähän kysymykseen euroalueesta. Me kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että hajaantumisella on oma hintansa. Koska jos ajatellaan esimerkiksi sitä mitä me kaikki maksamme tästä velasta tällä hetkellä, niin se on paljon korkeampi hinta kuin mitä Japanissa tai USAssa. Eli tämä hajaantuminen ja pirstaloituminen on yksi juuri niistä elementeistä, jotka ovat vahvistaneet kriisiä. Eli euroalueen vahvistaminen on asia, josta varmasti kukaan ei sanoisi, että tämä nykytilanne on hyvä. Eli euroalueen vahvistaminen nähdään hyvin myönteisenä. Ja varmasti tämä tulee muuttamaan, myös tätä meidän lähtökohtamme tutkimuksessa ja varmasti se tulee paranemaan, eli euroalueen vahvistaminen ja pirstaloitumisen vastustaminen. I would like to add, uh... Haluaisin lisätä hiukkasen tähän ensimmäiseen kysymykseen vielä, jonka Jan Olbrecht esitti. Kun aurinko paistoi vielä Euroopassa, niin heikommat alueet saivat etua Euroopan integraatiosta – ja silloin kohesiopolitiikalla oli vahvat vaikutukset. Se oli vaurautta. Vuoden 2008 jälkeen on käynyt selville se, että heikommat alueet ovat tulleet negatiivisille valtatrendeille paljon herkemmiksi. Niillä ei ole niin hyvää kykyä vastaanottaa shokkeja ja taistella tätä ulkoista kehitystä vastaan. Todennäköisesti tämä tarkoittaa sitä, että meidän on vielä pohdittava uudelleen tasapainoa äh, kohesiopolitiikan suhteen. Ensinnäkin toinen segmentti, joka on kohesiosuuntautuneempi ja toinen segmentti äh, suuntautuu pikemminkin kilpailukykyyn. Tämähän tarkoittaisi, jos lähtökohdista pidetään kiinni, että Euroopan kehitys poliittisesti, sosiaalisesti, ympäristön kannalta ja alueellisesti olisi vaikeasti hyväksyttävissä ja jossakin vaiheessa se sitten iskisi Euroopan integraation. Siinä minun kommenttini. Thank you, Peter. Kiitos, Peter. We answer a little bit, uh, your... Saaden vastata tähän teidän esittämäni kysymykseen. Nämä kolme skenaariota, nehän näkyvät tästä kartalta. Ne ovat ikään kuin äärivaihtoehtoja. Eli kun keskusteluja lähdetään käymään siitä, että mikä voisi olla Euroopan vuotta 2050 silmällä pitävä alueellinen visio, niin meidän täytyy katsoa näiden alueiden välisiä linkityksiä, mahdollisia yhteisiä poliitikkoja. Eli tässä on tarkoituksellisesti haettu näitä ääripäitä, mutta niitä yritetään linkittää vuoropuhelun kautta oikeinlaisia äh, linkityksiä käyttäen. Äh, Olen pahoillani kollegat, kokous on kesken. Voisitteko toimia hieman hiljaisemmin? Minusta tämä on äärimmäisen tärkeä asia, kenties ei tälle valiokunnalle, mutta jatkossa tälle valiokunnalle. Aluepolitiikka on suunniteltu hyvinkin etukäteen. Eli mitä tapahtuu 15-20 vuoden kuluttua? Ei tämä ole mitään abstraktia äh, politisointia tai visiointia, vaan äh, tämä on otettava todella huomioon, kun puhumme politiikan tulevasta sukupolvesta. Sen takia tämä pitkän aikavälin pohdinta ja suunnittelu, jota Espoon tekee, toivottavasti säilyy. Eilen totesitte, että pitää reagoida myös lyhyen aikavälin kommentteihin ja pyynteihin, joita tulee jäsenvaltiosta, mutta kyllä tämä pitkän aikavälin ajattelu on aivan välttämätöntä. Jokunen vuosi sitten pohdimme eurooppalaisia alueita vuonna 2020, eli tässä politiikassa nimenomaan täytyy ajatella tällä tavalla pitkällä aikavälillä. Teidän lähestymistavastanne minun mielestäni jossain määrin puuttuu se, pohdinta, mitkä ovat muutoksen ja kasvun tekijät Euroopassa. Demografia on tähän mennessä toiminut niin, että se on luonut lisää kasvua, mutta oikeastaan nyt se kääntyy kasvua vastaan. Eurooppalaiset elävät alueella, jossa kasvuluvut ovat varsin pieniä ja tällä on paljon vaikutuksia monillakin elämämme osa-alueilla. Kenties voisitte siirtyä tällekin alueelle pohdinnoissanne ja katsoa, minkälaisia kasvun tekijöitä pitäisi korostaa tässä politiikassa. Kenties energiatehokkuutta, innovointia, en tiedä. Mutta tällainen pohdinta-alue kenties voisi näissä skenaarioissa olla hyvinkin hyödyllistä. Tähän nyt ei tarvitse vastata, se oli vain minun tuntemukseni. Kenties komissiokin haluaa käyttää puheenvuoron Wikström voisi myös komission puolelta kommentoida. Olkaa hyvä. Very much, Mrs. Hubner. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen aluekehityksen pääosastolta. Oh, Kollegat, jotkut todella haluavat kuunnella puheenvuoroa. To make a few short comments. Pari lyhyttä kommenttia esityksestä ja sitten myös Jan Olbrechtin kommentista. Ensinnäkin tästä projektista, että täm, tässä on tietenkin hyvin kunnianhimoinen aikataulu ei varmaan kukaan olisi 1970 voinut ennustaa tämän päivän tilannetta ja 2050 ennustaminen on myös hyvin vaikeaa. Ja tietysti tässä siis sikäli spekuloidaan aika paljon. Mutta haluaisin kommentoida yhtä asiaa. Olen hyvin pitkälti samaa eri mieltä siitä, että, että alueellinen eriarvoistuminen näin dramaattisesti kasvaisi. Jos katsotaan ECFINin tai muiden ennusteita, niin ei löydy mitään tämän suuntaista Kyllä politiikka toimii yhdessä markkinoiden kanssa. Markkinat voidaan saada mukaan, mutta periaatteessa olen vakuuttunut siitä, että sisämarkkinoiden avulla myös tätä e-, erilaisuutta voidaan vähentää. Ja sitten Jan Olbrichtin kommentista, niin meidän täytyy tehdä kyllä eroa sen rahoituksen välillä, jota alueelle jaetaan ja sitten mihin niitä käytetään, eli nämä innovaatio ja kilpailukyky, nehän ovat välineitä, mutta sitten toisaalta varsinainen varojen jako niin pyrkii edelleenkin lähentämiseen alueiden välillä. Emmekä nyt tietenkään tarkoita, että ne pitäisi kaikki käyttää vain infrastruktuuriin, Eh, vaan myös innovaation ympäristön eh, ja laitoksiin tämä, nämä ovat nyt taloudellisen eh, kehityksen kannalta paljon tärkeimpiä moottoreita. Ja sitten yksi asia vielä tästä kohesiopolitiikan kunnianhimosta. Tietenkään tässä voida pyrkiä siihen, että PKT per asukas olisi sama kaikkialla. Varmaan parempi olisi parempi hakea samanlaista elämänlaatua alueella. Tulee olemaan alueita, jotka ovat aina kilpailukykyisempiä ja tuottavampia kuin muut – mutta eihän se välttämättä peru, perusasukkaan kannalta ole mitään on, mikään ongelma, jos hänen elämänlaatunsa pysyy hyvänä. More now. Niinhän Jan sanoikin, että me pyrimme mobilisoimaan kasvun matentiaali niin, että saamme alueelle parempaa elämänlaatua. Tämä on tärkeää. Yhteys konvergenssin ja toisaalta kehityspotentiaalin liikkeelle saamisen välillä on hyvin tärkeää. Peter tai joku muu, haluaako joku vielä kommentoida? get concluding, yeah. Jonkinlaiset johtopäätökset. Kyllä, nämä keskustelut ovat olleet aina mielenkiintoisia. Olen pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa, mutta mistä en ole samaa mieltä, niin puututaanpa näihin kommentteihin. Tämä negatiivisluonteinen lähtökohta, jota ette oikein voi hyväksyä, mutta jos huomioidaan se, että tämä skenaario lähtee liikkeelle kriisin alkuajoilta, niin skenaarioon vaikuttaa myöskin kriisi itsessään. Ja sitten jos katsotaan IMFn ennusteet niin, ja verrataan niitä omiin skenaarioihin, niin ei niissä ole suuria eroavaisuuksia. Ehkäpä ensi kerralla voidaan paneutua niihin yksityiskohtaisemmin, mutta ei niissä suuria eroja ole. Mutta kriisin vaikutus Euroopan itä- ja eteläosassa, nämä vaikutukset ovat olleet huomattavia. Siihen on olemassa muutamia vaikutuksia. Ensinnäkin taloudellinen lähtökohta se vaikuttaa BKT noin 25 prosentilla. Alue- ja paikallistasolla mehän tiedämme, että maatalouden keskeinen merkitys sitten taas etelässä enemmänkin tämä matkailu ja mm, sitten vielä tämmöinen niin sanottu epätavanomainen talous tai epävirallinen talous jolla on kuitenkin keskeinen merkitys ja ei ole olemassa selkeitä mm, kriteereitä sen suhteen, että kuinka vahvasti kriisi on vaikuttanut näihin alueisiin ja maihin, mutta onhan sillä ollut selkeä vaikutus. Pitää paikkansa, että viimeisen 20 vuoden aikana talous on pyörinyt hyvin, eli että Itä- ja Etelä-Euroopassa tilanne on parantunut viime aikoihin verrattuna. Eivätkä nämä alueet ja maat tule köyhtymään kovinkaan paljon, mutta ehkäpä keskivertoa suurempaa kasvua on Keski-Euroopassa havaittavissa. Ja kun nämä faktat yhdistetään, niin uskoakseni nämä meidän ennusteemme kyllä pitävät paikkaansa. Ne ovat pitkälti samanlaisia kuin joita on aikaisemmin äh, laadittu. Oli miten oli, tietenkin spekulointia on vireillä ja me emme voi tietenkään ennusta tulevaisuutta, mutta voimme vain toimia siltä pohjalta, mitä tällä hetkellä on tarjolla. Kiitoksia. Vielä Peter Melpi. Haluan vielä kiittää valiokuntaa siitä, että käytitte aikaa tähän keskusteluun hankkeesta. Vielä yksi seikka. Totta kai kun katsomme kvantitatiivisia elementtejä, niin ne ovat täysin spekulatiivisia. Pitää paikkansa mitä pidemmälle mennään tulevaisuuteen, niin sen epävarmimmiksi tekijät tulevat. Mutta tässä hankkeessa erityiselementit ovat sellaisia, että ne sisältävät kvalitatiivisia, luovia, aloitteellisia elementtejä niin, että politiikan toteuttajat voivat päästä yhteisymmärrykseen siitä, minkälaista tulevaisuutta me haluamme pitkällä aikavälillä toteuttaa – Totta kai tarvitaan kvantitatiivinen perusta, mutta tämä on kuitenkin puhtaasti laadullista. Ja Esponin suuri haaste on prosessoida mahdollisimman laaja omistajuus tälle puitteistolle, jotta voimme ymmärtää tulevaa. Toivomme, että myös tämän valiokunnan jäsenet jatkossa käyttäisivät aikaa ja auttaisivat meitä – työssämme, kun luomme tällaista kuvaa, imagoa eurooppalaisista alueista aina vuoteen 2050 asti. Kiitoksia. Thanks once again to es- Kiitos vielä kerran Esponille. Toivomme, että vielä ennen tämän kauden loppua voimme kuunnella teidän suunnitelmistanne tuleville vuosille. Hyvät kollegat, nyt haluaisin, että siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Nimittäin kohta 11 aloitamme äänestys rupeaman. Haluaisin, että testaamme ensin koneet. Laitatteko äänestyskorttinne koneisiin? Avataan äänestys ja katsotaan, toimivatko koneet. Äänestys alkaa. Could everybody, we are checking. No niin, nyt testaamme koneita, eli nyt leikisti äänestetään. For those who are for the first time, you have to put... Jotka ovat ensimmäistä kertaa paikalla, niin pitää painaa niitä kaikkia kolmea nappia. Whichever you want, yes. Tai mitä vain niistä. Some people do not want, so we, we, we, we just close the vote. No niin, äänestys päättyy. Ne, jotka eivät testanneet, niin eivät sitten voi valittaa, että kone ei toimi. Äänestämme Vlasakin mietintöluonnoksesta. Lambert van Nisteroi haluaa käyttää puheenvuoron. Very much. Kiitoksia. Tämä mietintö on valmisteltu hyvin perusteellisesti, samoin kuin myös nämä äänestysluettelot. Pyytäisin, että jäsenet äänestäisivät kymmenen kohdassa plussaa. Minä ja muut ryhmän jäsenet sanovat sitten, että se on plussa, eli minä näytän sitten merkkiä ja kaikki sujuu ihan ok. So I understand uh, that was your comment. Tämä oli siis kommenttinne ja voimme äänestää, eikö niin? Lähdemme liikkeelle tarkistuksesta 12 ja budjetin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt siirrymme tarkistukseen. Ei, vaan 18. Puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt budjetti seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 ja budjetti 9 identtisiä puolesta. 13 ja budjetti 9 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ykkönen ja budjetti ykkönen identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti viisi puolesta. Ei, hetkinen, hetkinen, olen väärässä, hylätty jo. Nyt kakkonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 ja 6 raukeavat. Budjetti kuutonen, kyllä. Budjetti kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys. Useita äänestyksiä. Ensin lainsäädäntö, ehdotus näin muutettuna. Äänestämme koneella, hyvät kollegat. Kaksi SD ja yksi ECR. Ottakaapas kortti pois koneesta. Kaksi sosialistia ja yksi ECR liikaa. Still one social- Vielä yksi ST-läinen liian... ECR ei ottanut korttiaan pois. Sosialistit katosivat, mutta ECR yksi liikaa. Yhden täytyy ottaa kortti pois koneesta. Nyt asia on kunnossa. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty äänin 37, 3 ja 5 tyhjää. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Sekin koneella. Tämäkin siis koneella. The vote is closed. Äänestys päättyy. 36, 3 ja 6 tyhjää. Ja nyt tarvitaan ehdoton enemmistö kolmannessa äänestyksessä, eli toimielinten väliset neuvottelut. Vielä sanottava sananen. Nyt äänestämme mandaatista neuvotteluihin, eli muutettu ehdotus ja neuvottelutiimin mandaatti. Mukana ovat kaikki varjot, esittelijä ja valiokunnan puheenjohtaja. Nyt äänestämme tästä. Siinä tarvitaan 26 puolesta ääntä. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. We have 40 people in favor. 40 puolesta, kolme vastaan ja kolme tyhjää. Neuvottelut käynnistyvät ja mennään täysistuntoon, eikö niin? Eli mennään täysistuntoon. Joo. Neuvottelut lähtevät liikkeelle ja täysistuntoon. Kiitos. Now we go to Georgios Stavra. Nyt Georgios Stavrakakisin lausunto budjettiasioista. Lyhyt äänestyslista. Lähdetään liikkeelle tarkistuksesta yksi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty, kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Lausunto näin muutettuna, äänestys alkaa, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 44, 0 ja 3 tyhjää. Nyt seuraava kohta esityslistalla Thomas Deutschin lausunto ohjausjaksosta. Can we start the vote? Amend- Voimmeko lähteä äänestämään? Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi raukeaa, kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan. Tarkistamme, tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34.14. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta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 Tarkistetaan tarkistus 19. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 31.17. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 43, 3, selkeästi hyväksytty. Onneksi olkoon. Nyt Josua Simbrassasin lausunto, sähköinen terveydenhuolto. Voimmeko aloittaa? Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta Tarkistetaan. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 31.16. 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan. Luulenpa, että oli hyväksytty, mutta tarkistamme äänestys tarkistuksesta 7. Closed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 Vanha lista minulla täällä. 14 on suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Äänestämme näin muutetusta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta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 The vote is closed. Äänestys päättyy. 44, 1. Selkeästi, lähestulkoon yksi, mielisesti hyväksytty, onneksi olkoon. Voimme siirtyä monivuotiseen rahoituskehykseen ja Kovatsevin lausuntoon kohta 15 esityslistalla. Yksi äänestys, niin kuin tiedätte. Äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Kovatsevin lausunto. Äänestys alkaa. We close. Äänestys päättyy. 43, kolme äänin hyväksytty. Onneksi olkoon. Nyt äänestykset on hoidettu, eikö niin? Hienoa, hienoa. Tekin olette äänestäneet loppuun. Voimme siirtyä kohtaan 16. Kaikki ovat paikalla. Meillä on Odshihin lausuntoluonnos So, dear colleagues, we have points. Hyvät kollegat, kohta 16 esityslistalla. Piti aloittaa kello 11, mutta koska kaikki ovat paikalla salissa täällä Brysselissä, niin voimme lähteä käsittelemään kohtaa 16. Olisi on valmiina. Nyt sinulla on mahdollisuus esitellä lausunto. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, I would like to ask you to Teikö? Pyytäisin, että otatte nyt kuulokkeet. Haluaisin kertoa teille jotain tästä lausunnostani. Nämä alueelliset laatumerkit ovat yleisesti tunnustettuja tällaisia Äh, alueen korostajia. Nämä voivat olla maatalous ja muitakin tuotteita, jotka voivat äh, toimia muidenkin merkkien ohella. Ja niillä on aivan erityiset äh, markkinointinimitykset ja ne ovat hyvin omalaatuisia tällaisille alueille ja niiden palveluille tuotteille. tällä lisäarvolla voidaan esimerkiksi lisätäkin näiden paikallisten tuotteiden ja palveluiden tunnettavuutta ja houkuttelevuutta esimerkiksi ravintoloissa matkailun osalta ja sitten myös tuotantomenetelmien osalta ja sitten myöskin ottaen huomioon tämä erityinen vaikutus luontoon. Omassa lausunnossani olen ottanut esille muutamia huomioita, joita pyytäisin teitä nyt arvioimaan. Ensinnäkin jos on jonkinlainen kannustin tällaisille alueille jo olemassa, niin niihin liittyy hyvin usein suurta byrokraattista taakkaa. Ja sitten on hyvin mä vähän edes mietitty tällaisia alueellisia laatumerkkejä, niiden markkinointitukea aluestrategioissa tai muissakaan asiakirjoissa niin, että voitaisiin saada tukea EU-rahastoista. Nämä järjestöt, jotka edistävät tällaisia laatumerkkejä niiden edistämistä, niin nehän eivät siis tosiaan koske pelkästään maataloustuotteita, niin näillä on sekä henkilökunta että rahoituspulaa. Ja sitten vielä näiden alue laatumerkkejä edustavien järjestöjen keskuudessa täytyy vaihtaa ajatuksia, eli täytyy olla kokemusten vaihtoa sekä kansallisella että EU-tasolla ja olisi myös hyvä ajatus sitten huomioida Euroopan ohjelmissa nämä järjestöt. Tässä olivat minun huomioni. Kiitoksia. Rosa. Shadow for EPP. EPPn varjoesittelijä. <clears throat> Comparto con el señor Blasa con... Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset kollega Vlasakille tästä hänen valmistelemastaan lausuntoluonnoksesta. Mitä tulee alueen laatumerkeihin, niin toki olisi paikallaan nivoa meidän asiantuntemuksemme yhteen. Kyse ei ole mistään uudesta järjestelmästä, sillä Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla on olemassa aiheeseen liittyvää politiikkaa, joten meidän ei tarvitse aiheuttaa päällekkäistä työtä, koska se ei olisi omiaan parantamaan nykyistä laatutasoa. Mitä tulee alkuperää, merkintöihin maaseutualalla, laatutuotteet ja niin poispäin, ne toimivat melko hyvin Euroopan unionissa, eli meidän täytyy todellakin panostaa näihin erittäin laadukkaisiin tuotteisiin käyttäen näitä rakennerahastovaroja. Kysehän on tuotteiden valmistuksesta ja markkinoinnista sekä unionin sisällä että ulkopuolella. Tätä kautta voidaan todellakin luoda todellista lisäarvoa alueellisille tuotteille ja sitä kautta taas tukea maaseudun kehittymistä. Kaikki tuotteet ovat erittäin laadullisia ja laadukkaita myöskin terveysaspektit huomioiden. Nämä tuotteet ovat siis erittäin tärkeitä ja viennin kautta niiden merkitys korostuu entisestään. Kyse on asetustekstistä, jonka pitäisi astua voimaan ensi vuoden tammikuussa. Kyse on siitä, että otettaisiin käyttöön erityismerkki saaristoalueita varten. Niille se olisi erittäin tärkeää yksittäisille saarille ja saaristoalueille. Nämäkin alueet pitäisi huomioida. Muun maassa matkailun kannalta näillä alueilla on erittäin keskeinen merkitys. Kiitos sitten Francesca. Yes, for socialists I understand you replace... Ymmärsin, että olette siellä Francescon sijaisena. Hey, eh, Francesca, È eh, e assente, la sostituisco. Ehm... Niin, Francesca ei päässyt paikalle, että minä asiastan. Francesca on ollut yhteydessä eh, valmistelijaan ja on korostanut sitä, että meillä pitäisi olla sellaiset eurooppalaiset markkinat, joilla pystytään tunnistamaan tällaiset eh, tuotteet, joilla on pitkä historia takanaan. Se on parantaa alueiden imakoa. Ja toisekseen hän halusi korostaa sitä, että tällaista että tällainen alueellinen laatumerkki on aika epämääräinen käsite. Varoesittelijän hän on sitä mieltä, että pitäisi selkeästi e, tarkentaa sitä, että tällaisen alueellisen e, laatumerkin sitä luotaessa ei saa siis syntyä mitään päällekkäisyyttä jonkin vastaavan samantyyppisen merkin kanssa. Ja sitten lopuksi vielä tästä lausunnosta ei nyt oikein käy ilmi, että tällaisessa alueellisessa laatiluokittelussa täytyisi käyttää tällaista jaettua yhteisön toimivaltaa ja per, perusperiaatteet pitäisi kirjata EU-tason lainsäädäntöön mieluummin kuin, että kaikki alueet tai jäsenvaltiot ö, puhastelemat omalla tahollaan. Tästä voisi sitten sanota vaikeuksia tämän tuotteen markkinoille kilpailussa muiden ö, maiden tuotteiden kanssa. Kiitos, liberaalit. President. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jota me nyt käymme, kun katsomme laatumerkkejä alueellisesti. Näyttää siltä, että nämä laatumerkit ovat aina historiallisia. Puhumme aiemmista tapahtumista, tuotteista ja haluamme suojella niitä. Ajatteleekohan esittelijä tässä sitä, miten jatkossa voisimme luoda uusia laatumerkkejä, uusia brändejä, yhteisöön. Meidän täytyy katsoa myös eteenpäin, eikä pelkästään menneeseen. On tunnustettava historialliset hyvät asiat ja on suojeltava perinteitä. Tämä on totta kai hyvä asia. Mutta kyllä jollakin tavalla pitäisi tunnustaa myös innovaatiot ja uudet toimintatavat. Ja tälläkin tavalla luodaan uusia brändejä jollakin tavalla pitäisi tähän mietintöön siis sisällyttää se, miten etenemme tässä, miten luomme uusia brändejä ja laatumerkkejä jatkossa. Kiitos vihreistä, François Alfonsi. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö menee siihen suuntaan, jota ryhmämme on aina puolustanut toisaalta maatalous ja toisaalta aluekehitys. Me haluamme maataloutta, jossa kunnioitetaan ympäristöä paremmin Haluamme paikallisia tuotteita ja perinteitä, joita arvostetaan enemmän. Me hyväksymme tämän aloitteen ja meidän mielestämme esittelijän ehdotukset ovat hyvin kattavia, jotta valiokuntamme voi viedä asiaa eteenpäin. Kiitos. Onko Kuesta joku paikalla? Ei ole ketään kuen korvaajana. Omarji kenties. Euh, Kiitos. Mekin tuemme tämän mietinnön periaatteita, niin kuin kollega Alfonsikin totesi. Tarkoituksena on parantaa maatalouden käytäntöjä ja aluepolitiikan käytäntöjä, eli tuemme hyvin laajasti mietinnön tavoitteita. Uh, Kiitos. En tiedä, onko vielä muita kommentteja. Meidän on äänestettävä tästä lausunnosta 14 lokakuuta valiokuntakokouksessa. Sen takia meillä on varsin tiukka aikataulu tarkistuksille. Lähetämme kuitenkin varjoille ja ryhmien neuvonantajille tästä muistion, jotta heillä olisi, on sitten aikaa katsoa näitä. Huomenna kello 18 on määräaika. Näin voimme sitten äänestää lokakuun valiokuntakokouksessa. Onko lisättävää vielä, Olgi? Thank you very much for... Haluan kiittää tästä keskustelusta ja voitte olla minuun yhteydessä, jos haluatte esittää jotain kommentteja. This point is... Kiitos. Näin tämä kohta on käsitelty loppuun. Lambert, voimme siirtyä kohtaan 17 esityslistalla. Meillä on Konstantse Kreerin ja Lambert van Nistelrooyn mietintö Yhteiset säännökset Konstantse. Yeah, thank you very much. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olin hiukan yllättynyt, kuten myöskin Lambert, koska me olimme valmistelleet päivän kolmikantan neuvotteluita, emmekä muistaneet, että meidän pitäisi täällä raportoida tilanteesta, mutta no, olemme kuitenkin valmiina kertomaan tästä enemmän. So, I know that... Niin, kenties puolilta sitten. <laughs> okay. Niin mistä tästä aloittaisi? Yes, uh... No, oli miten oli. Tämä on muistaakseni ensimmäinen kesätauon jälkeinen valiokunnan kokous, mutta kesätauon jälkeen on järjestetty jo kuusi neuvottelua ja tänään on tulossa seitsemäs, joten minun täytyy todellakin nyt katsoa, että mistä tässä pitäisi oikein aloittaa. Viime neuvottelu keskusteluissa pääsimme eteenpäin. Kyse on pienen pienistä asioista tähän ex ante ehdollisuuteen liittyen, muun muassa johdantosakappaleisiin liittyen. Ja me löysimme avusteen tukemana teknisissä keskusteluissa näitä ratkaisumalleja ja me olemme sopineet näihin rahoituksellisiin kysymyksiin ja hallinnollisiin kysymyksiin liittyen Performance Framework asiakohta saatiin kuntoon, varaukset on vielä auki ja IMF e liittyvät asiat on oikeastaan hoidettu kaikki kuntoon. Muistanette, että hyvin myöhäisessä vaiheessa saimme kalastusvaliokunnan asiakirjat käyttöömme. Tässä on vielä pari kolme avointa kysymystä ja niitä on aika hankala käsitellä kalastusvaliokunnassa, koska sielläkin tämä aiheutti päänvaivaa. Mutta tämän päivässä kolmikantaneuvottelussa tarkoituksena on nämäkin kysymykset ratkaista. mitä tulee tähän liitteeseen, niin sieltä löytyy avoinna olevia kysymyksiä muun muassa anteehdollisuuteen liittyen, mutta uskoakseni täällä on olemassa ehdotuksia kolmikantaneuvotteluita silmällä pitäen ja ehkäpä siltä pohjalta asiat saadaan tänään kuntoon. Sitten yksi hankalampi asia ja se liittyy tähän PK-alan aloitteeseen. Mehän keskustelimme tästä jo viime viikolla Intekokouksessa ja kolmikantaneuvotteluissakin. Me uskomme, että nyt on aika lailla myöhäistä esittää komission taholta uutta aloitetta. Mielestäni CPRstä löytyy jo välineitä, joilla pk-yrityksiä voidaan tukea. Ja tästäpä syystä me totesimmekin, että mikäli ennen lokakuun toista täysistuntoa aikaa vielä löytyy. Mikäli siis aikaa löytyy ongelman ratkaisemiseksi, niin yritetään ratkaista, mutta se olisi viimeisin asia, joista neuvotteluissa väännetään kättä. Asia voitaisiin hoitaa myöskin siten, että muuttaisimme yhteisiä säännöksiä myöhemmässä vaiheessa. Tämä ei aiheuttaisi PK-yrityksille ongelmia eikä myöskään alueille, joten tästäpä syystä sanomme, että muut asiat on hoidettava ensin kuntoon ja sitten vasta tämä. Kaikki asiakirjat pitäisi olla saatavilla, eli niistä käy ilmi, mistä asiasta on päästy yhteisymmärrykseen ja mitkä vaativat vielä työtä. Viime kerralla, viime viikolla aloitimme keskustelut hankalasta aiheesta, poliittisella tasolla, niin niitä on kolme, eli tämä reservi. Tehän tiedätte, että komissio ehdottaa 5 prosenttia, neuvosto ehdotti 7 prosenttia ja se tarkoittaa sitä, että 30 miljardia saadaan vasta ehkä 2019 alkaen alueiden käyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tässä maksut siirtyvät seuraavalle monivuotiselle rahoituskaudelle. Ja sitten tämä makrotaloudellinen ehdollisuus, hankala asia, ja sitten yhteisrahoitusongelma, ja sitten vielä ennakkorahoitukseen liittyvät ongelmat. Me yritämme niputtaa nämä kaikki yhdeksi paketiksi, mutta mitä tulee tähän makrotaloudelliseen ehdollisuuteen ja toimintaa marginaali, niin nämä ovat sekä komissiolle että neuvostolle hankalia kysymyksiä, mutta tänäänhän tästä keskustellaan ja katsotaan, että onko olemassa mitään mahdollisuutta nivoa nämä asiat yhteen ja sitä kautta löytää kompromissia. Sillä tässä voi käydä myöskin niin, että Martin Schulz ja budjetivaliokuntahan päättivät ettei äänestettäisiin monivuotisista rahoituskehyksistä ennen kuin alakohtaiset määräykset on neuvoteltu kuntoon. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mikäli emme löydä mitään kompromissia tai pakettia näiden mainittujen neljän asian tiimoilta, niin täysistunnossa ei äänestetä MFFstä laisinkaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että olemme aika lailla hankalassa tilanteessa. Ymmärrän toki, että meidän täytyy löytää jonkin sortin kompromissi, mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että tämä varsinainen poliittinen visio, jonka puolesta monet kollegat äänistävät, niin sitä ei voida vesittää noin vain. Joten tästäpä syystä onkin aika lailla hankala tämä tilanne. Ja mitä tulee erityisesti Saksalan hallitukseen, niin he kyllä ajavat tätä makrotaloudellista ehdollisuutta. En tiedä, milloin uusi hallitus astuu remmiin. Asiat etenevät aika verkkaisesti, vaikka tilanne ei käytännössä juurikaan muuttunut. Joten hankalaksi tämä menee, mutta toivottavasti voimme ratkaista asian ja palataan tähän myöhemmässä vaiheessa ehkäpä tällaisena pakettina, johon yritetään sitten löytää ratkaisua. Kiitoksia. Ber. Kiitos Lambert. Uh, in fact, thank you, um, Constance, for, giving this. Kiitos näistä tiedoista. Tässä oli täsmällinen tilannekuvaus kyseessä. Olemme ymmärtäneet, että olemme puhuneet neuvoston ja komission kanssa niin monta kertaa, että kaikki on sanottu. Kuulin kuulin viiden kolmikantaneuvottelun jälkeen. Miten nämä seikat sitten otetaan, kootaan yhteen ja tehdään niistä paketti. Tämä on myös neuvottelutiimin tarkoitus. Emme halua, että asiat vain ikään kuin soljuvat ja leviävät käsiin, vaan emme halua, että ne jäävät ratkaisemattomiksi kysymyksiksi. Ne suuret kysymykset, jotka liittyvät MFFn. Neuvottelutiimin tärkein tehtävä on kantaa vastuu ja saattaa tästä mandaatista, äh, tehdä siitä mahdollisimman hyödyllinen, saada tuloksia aikaan. Me pohdimme tätä ja viestimme neuvottelutiimistä sitten tänään vielä. Vielä yksi pikkuseikka. Oikeastaan se työ, mitä jo on tehty, onko tämä jo suljettu kirja, sosiaalirahasto, Sikäli kun minä tiedän, niin näyttää siltä, että työllisyysvaliokunta, vaikkakin saimme onnitteluja neuvottelutuloksesta, niin nyt siellä on palattu vanhoihin ajatuksiin, 25 prosenttiin, ja he haluavat saada tämän lävitse. Me pidämme kiinni kompromissista, joka saavutettiin, ja Tämä pätee erityisesti kokonaisuuden kannalta. On tärkeää muistaa kokonaisuus. Kyse on mekanismeista taustalla, miten voidaan yhdistää sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston rahoitus. Tämä luo valtavia mahdollisuuksia sille, että on yhteinen lähestymistapa sekä kaupungeissa ja alueilla tulevina vuosina. Eilen kuulimme esimerkkejä siitä, että samalla tasolla tässä toimitaan. Ja vielä esimerkki. Kävimme Berliinissä. Lähden, olin siellä kolmen, kolme viikkoa sitten toisenkin ryhmän kanssa ja havaitsimme, että rahastojen yhteinen käyttö todella toimii ja tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Sosiaaliset tavoitteet eivät jää aluekehitysrahaston ulkopuolelle, vaan ne ovat siinä lisänä. Täysistunnossa äänestyksissä on meidän kannaltamme hyvin selkeä kanta. Me emme lähde jumiuttamaan minkälaisia menettelyjä, vaikka loppujen lopuksi työllisyysvaliokunta ei sosiaalirahastosta loppuäänestä selitystä pidäkään. Me annamme kuitenkin teille oikeata tietoa kattavasti, laajasti, niin että ryhmät voivat työstää asiaa asianmukaisesti. Ei ole niin, että ainut tärkeä asia olisi tämä 25 prosenttia, vaan kyllä tämä kokonaisuus on paljon, paljon laajempi ja moninaisempi. Ei voi olla niin, niin jäykkä ja tiukka Tämä oli minun kannanottoni puheenjohtaja tähän asiaan. I would like to just... Kiitos. Vielä muutama kommentti kahdesta asiasta. Toinen liittyy sosiaalirahastoon. Mehän tiedämme, että monet kollegat tästä valiokunnasta myös vastustavat sopimusta, johon esittelijä on neuvottelutiimin kanssa päässyt myös työllisyysvaliokunnan puheenjohtajaa ja esittelijä työllisyysvaliokunnasta on kutsuttu neuvotteluihin. Neuvotteluissa on ollut mukana myös kollega, joka on työllisyysvaliokunnan varjoesittelijä yleisasetuksen suhteen. Olemme päässeet sopimukseen, jota kaikki edellä mainitut tukivat, jotka olivat aktiivisia osallistujia näissä neuvotteluissa. Prosessi oli äärimmäisen vaikea. Täytyy muistaa, että jos taso sosiaalirahastossa kasvaa suhteessa muihin, mehän puhumme kokonaisuudesta, eli sitten raha viedään muualta pois. Tämä taso ei tarkoittaa sitä, että tilanne heikkenee kokonaisuuden kannalta. Kuitenkin puhumme kolmanneksesta äh, koko sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston määrärahoista. Puhumme minimitasosta. Ja lopumääräyksissä on selkeä määräys, että nykytason alle ei voida mennä ylöspäin voidaan mennä tarpeen mukaan ja jäsenvaltiot menevät yli 50 prosentin. Tämä pitää pitää mielessä. Täysistunnon tarkistus voi sitten jumiuttaa koko hankkeen etenemisen ja varana on se tilanne, että kaikki ne ponnistelut, joita neuvottelutiimi on tehnyt ja valiokunta on tehnyt, varjot esittelijät ovat tehneet, niin menetetään. Ensimmäinen tammikuuta halutaan saada puitteet ja halutaan toiminta ja täytäntöönpano äh, jatkumaan. Tämä oli vain muistutus. Ei, ei tämä tarkoita sitä, että rahaa tippuu taivaasta, vaan asiasta on sovittu työllisyysvaliokunnan edustajien kanssa ja neuvottelut olivat yhteiset. Oli äärimmäisen vaikeaa päästä sopimukseen myös neuvostossa, eli jos pitäisi uudelleen aloittaa tämä prosessi, niin kyllä se olisi oikein huono merkki ja sillä on myös seuraamuksia. Toinen kommentti, niin kuin muistatte, niin alusta saakka olemme pyrkineet lokakuun toiseen täysistuntoon, jotta voisimme äänestää koko paketista silloin. Tästähän on neuvoteltu viime vuoden heinäkuusta saakka meidän täytyy äänestää koko sopimuksesta yhdessä äänestyksessä regivaliokunnassa 13. lokakuuta. Tämä on se toimintatapa, jota täytyy noudattaa. Eli neuvottelut täytyy saattaa päätökseen lokakuuhun mennessä. Aikaa on varsin rajallisesti, mutta neuvottelu tiimissä ja kolmikantaneuvotteluissa kaikki ovat sitoutuneita näihin päivämääriin ja äänestysaikatauluun vahvistaisin sen riskin, jonka Konstantsekin mainitsi. Kontaktiryhmässä todettiin, että jos tämä ei onnistu, niin sitten makrotaloudelliset ehdot meitä viedään. Eli melkoinen haaste tässä meillä on. Emme halua tässä todennäköisesti kuitenkaan vaarantaa MFFää. Ivars. If you allow me, I also want to share my... Minäkin haluaisin kertoa ajatuksista, niin minä olin mukana myös tässä neuvottelutiimissä ja sitten olin myös varjoesittelijänä kahdesta tärkeästä asiasta tästä makrotaloudesta ehdollisuudesta. Niin se, mitä komissio käyttää, niin osoittaa sitä, että maan pitäisi olla hyvässä kunnossa – ennen kuin tätä rahaa myönnetään, mutta yksityiskohdissa ne vaarat piilevät. Neuvosto on nimittäin sopinut, että tästä tekstistä, jota me emme voi hyväksyä, koska siinä on kuvattu tätä tilannetta, jossa maa ei täytä makrotaloudellisia ehtoja. Ja sitten sinne on kirjattu sellainen asia, että jos maa ei noudata Äh, liiallisen alijäämän menettelyä, niin kun komissio on sen asettanut, niin sitten 50 prosenttia varoista menee äh, reserviin, eikä sitä makseta sitten toisella kertaa, kun käy niin, että ohjelma ei noudateta, niin se tarkoittaa sitä, että 100 prosenttia näistä määrärahoista pidätetään. Ja nyt sitten 2011, äh, kun su- suurin osa EU-maista oli tässä liiallisen alijäämän menettelyssä. Myös isot rikkaat maat, niin jotkut näistä maista eivät ole päässeet alle kolmen prosentin rajaan vuodesta tai kahdessa. Eli tässä ei puhuta enää pelkästään kriisimaista, vaan maista, jo- joilla on yli kolme prosenttia alijäämää. En tiedä, miten tästä on sovittu neuvostossa. Ehkä puheenjohtajalla, että olla, mulla on joku taikasava, koska esimerkiksi Alankomaissa on tällainen ryhmä. Mitä tosiaan tapahtuu sitten, jos ö, rakennerastoista ei voida mitään maksaa? Ja siellä on menopuolella tietyt menot ja niin ei voida sitten käyttää mitään. Tästä on totta, tässä on niin kaksi raippaa. Yhtäältä rakennerahasto, toisaalta kohesio ja maatalouteen, tai sitten ei uskalleta puuttua. Mutta kohesio on vähän arjen asia, kun maat ovat niin erilaisia. Emme voi tätä siis periaatteessa hyväksyä. No sitten suoritusvarauksesta täytyy sanoa, että ei tämä näin toimi kuin miten tässä on suunniteltu. Olen samaa mieltä Konstantin kanssa siitä, että tämä suoritusvaras on sitä varten, että näitä rahoja lykätään seuraavalle maksu, ohjelmakaudelle. Koska tässä nyt on mitään nämä skumppamuudet, toimintaohjelmat, prioriteetit ja tietty prosentti näistä varoista menee prioriteetteja varten. Jos 2019 eli sehän on vuosi ennen vuotta 2020, niin sitten arvioidaan näitä papereita 2018, että et ole siihen ja siihen yltänyt erilaisiin parametreihin e, prioriteetin osalta, niin sitten tältä prioriteetilta otetaan tietty prosenttimäärä pois. Ja sitten on mahdollista jakaa uudelleen nämä määrät muihin prioriteetteihin. Mutta ennen kuin on sitten taas prioriteetit ja muut asetettu ja suunniteltu, niin sitten Niin jäsenvaltioiden varat kyllä ehkä osoitetaan edunsaajille, mutta tuolla kaudella, mutta sitten komission määrärahat tulevat vasta myöhemmin, eli 2020. Eli näin tosiaan yksinkertaisesti vain säästetään niitä rahoja seuraavalle ohjelmakaudelle, ettei niitä tarvitsisi maksaa. Eli siitä syystä me vastustamme tätä, mutta itse asiassa tässä eri valtuuskunnat voivat käyttää tätä Eli miten voidaan sitten antaa tämä rakennerahasten rahaa näille maille, joiden talous oli ole korossa. täytyy koittaa välttää tällaisia tunnepitoisia argumentteja. Ji. Muita kommentteja? Ji. Madame la Présidente, merci. Ent- Puheenjohtaja, kiitos. Neuvottelutiimin jäsenenä minäkin haluaisin esittää muutaman kommentin. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että tulevat kolmikantaneuvottelut ovat hyvin tärkeitä ja kenties olemme pääsemässä lopputulokseen. Jos pysymme tiukkoina periaatteidemme suhteen ja tietenkin jos ymmärrämme myös kompromissin päälle. Ensin yleiskommentteja. Tällä hetkellä on se tunne, että tavallaan olemme rakentamassa tässä Euroopan unionin oikeuskäytäntöä yhteispäätösmenettelystä. On äärimmäisen tärkeää, ja näin olemme pyrkineet toimimaan. On äärimmäisen tärkeää, että olemme tiukkoina sen suhteen, että sääntöjä kunnioitetaan. Toki aika, paine rajoittaa meitä, Puheenjohtaja tästä juuri muistutti, mutta on tarve kunnioittaa parlamenttia ja parlamentin etuoikeuksia. Jos neuvosto kaikki asettaa kyseenalaiseksi ja tämä aiheuttaa vaaroja, niin emme me silti voi luopua etuoikeuksistamme. No sitten makrotaloudelliset ehdot. Tämä on se kaikista kallein hinta, joka joudutaan maksamaan aluepolitiikasta ja rakennerahastoista. Täytyy katsoa, mitä tämä sitten kattaa, mihin tämä kaikki juontaa juurensa. Ehdollisuus suhteessa rakennerahastoihin, tämähän on jo vanha periaate, konkretisoitumista on tapahtunut Sarkozy ja Merkelin sopimuksen jälkeen, ja komissiosta sain vastauksen, joka minua ei kyllä täysin tyydytä, mutta pitää paikkansa, että muissa politiikoissa ei tällaisia ehtoja toteuteta. Meidän täytyy pohtia jo vuoden 2020 jälkeistä ajan kautta. Tämä ei ole mikään pikkujuttu, vaan äärimmäisen tärkeä asia. Olen tyytyväinen iloinen siitä, että koko valiokunta on tiukalla kannalla ja meillä on yhteinen kanta asiaan. Katson, että pitämme päästä eteenpäin ja tämän pitäisi olla mahdollista tämän menettelyn kautta, taikka sitten niin, että tehdään ehdotuksia, jonka kautta päästään kompromissiin. Toinen kommentti, jonka haluan esittää ja joka liittyy yhteispäätökseen, sekin että, että helmikuun 7. ja 8. päivän päätös sisälsi neuvoston päätöksessä tiettyjä kohtia, jotka eivät kunnioittaneet sääntöjä yhteispäätösmenettelyn kannalta. Käytiin toimielinten välisiä neuvotteluja parlamentin ja neuvoston välillä ja kaikki ongelmalliset kysymykset lykättiin tai työnnettiin liitteeseen kolme ja nyt, nyt sitten kolmikantaneuvotteluissa asioista neuvotellaan. Haluan kiinnittää valiokunnan huomion yhteen seikkaan, joka on mukana liitteessä kolme ja joka sisältää tämän kohdan 51 vai onko se nyt 54, joka oli tässä päätöksessä – ja koskee Majotin saarta. Liitteessä kolme on rakennerahasto määräraha 200 miljoonaa. Se on myönnetty Majotin saarelle. Te kaikki tiedätte, että siitä tulee äh, erittäin syrjäinen alue 2014 äh, puolivälissä. Eli täytyy katsoa, mitä tämä sitten tarkoittaa. Meillä on muita määrärahoja, jotka ovat ikään kuin lisämäärärahoja, mutta tässä tapauksessa kyse on tällaisesta kertaluontoisesta maksusta 200 miljoonaa. Minulla on ollut mahdollisuus esittää kysymys komissiolle ja myös äh, neuvostolle Ranskan kautta. Miksi 200 miljoonaa? Miltä pohjalta, minkä, minkä laskelmien perusteella, mitkä ovat kriteerit, jotka on tässä esitetty, miksei 100 miljoonaa, miksei 600 miljoonaa. Mm, tällä, tässä ei ole mitään järkeä. Eli annetaan tällainen kertaluonteinen maksu Majotin saarelle ja ei kuitenkaan sovelleta kriteereitä. Euroopan komissio toteaa meille niin, että Majot ei ole listalla, joka liittyy tähän muistion kaksi. Eli ei voida toteuttaa näitä kriteereitä, mutta asetuksessa kyllä joka paikassa oletetaan, lähdetään siltä perustalta, että majot on mukana 2014 tällä listalla. Eli näitä periaatteita pitäisi noudattaa. Nostan tämän ongelman sen takia esille, että tämä on tälle uudelle erittäin syrjäiselle alueelle haitallista. Silloin kun vähemmän kehittyneisiin alueisiin noudatetaan näitä kriteereitä, niin yli 400 miljoonaa euroa Majotin saari olisi voinut näiden ehtojen perusteella saada. Varmasti vastaanottokyvyssäkin Majotilla on ongelmia, mutta eihän voida ennakoida sit tällaisia ongelmia. Meillä on säännöt, joita pitää noudattaa, ja jos alue ei voi ottaa vastaan, ei ole kykyä vastaanottaa tukea, niin sitten toimitaan sen mukaisesti. Eli liite kolme, ja yhteispäätös menettely ja sen soveltamisala. Neuvottelutiimin minusta täytyy pyrkiä neuvoston kanssa kompromissikantaa, jotta tämä epäoikeudenmukainen kohtelu voidaan korjata. Kiitos. Uh, Kiitos. Onko muita kysymyksiä tai kommentteja? Lambert. Let's, let's have a, um, a close look to the... No, tarkastellaan näitä Omar Jean esittämiä kommentteja. Ehkäpä neuvotteluvaltuuskunnassa olisi hyvä perehtyä näihin kysymyksiin. Ja mihin kollega Kutsmanis viittasi, eli yhteislainsäädäntötilanne nykyisellään, no, pitää paikkansa. Yhteislainsäädäntö tarkoittaa sitä, että täytyy vain taistella sisällön puolesta, parhaan tuloksen puolesta, mutta yhteislainsäädäntö voi tarkoittaa kompromissia, niin kuin sanoitte. Neuvotteluvaltuuskunta pohtii paraikaan sitä, että jos esimerkiksi neuvotellaan hankalista asioista, kuten makrotaloudellista ehdollisuudesta, niin silloin on tärkeää huomioida että parlamentti pitää roolistaan kiinni. Tämä on eh, viimeinen mahdollisuus pitää kiinni kannoista. Kyse ei ole mistään utopistisesta asiasta. Meidän tulisi todellakin pohtia parlamentin roolia nämä lähtökohdat huomioiden sitä voidaan keskustella vaikka minkälaisista rahastoista, miljardia sinne sun tänne. Parlamenttia vain kuullaan, mutta yhteislainsäädännön käyttäminen voi tarkoittaa sitä, että parlamentilla olisi mahdollisuus hyväksyä tai hylätä joku ratkaisumalli. Eli tämä on uudenlainen ajattelutapa. Ja sitten tulee vielä tämä täytäntöpanovaihe, jonka aikana myöskin parlamentilla on sanansa sanottavana, eli tämän verran meidän puolelta. Uh, any other comments? I... Onko muita kommentteja? Haluaisin käyttää tilaisuutta ja kysyä komissiolta. Ei toki nyt ole aikaa vastauksille, se ei ole val- mahdollistakaan nyt, mutta suhteessa siihen, mitä Omar G. totesi Majotista. Tässä valiokunnassa kunnassa olemme antaneet lausunnon. Viikko sitten taisitte saada sihteeristöltä ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi komission asetukseen liittyen vuodelta 2003. Kyseessä on yhteinen järjestelmä tai yleiset säännöt, yhteinen lista Euroopan unionin alueista, alueellisista yksiköistä. Meillä on niistä listaus. Tässä päivityksessä ja uudessa täytäntöönpanosäännöksessä, joka tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on virallisessa lehdessä julkaistu, on lista Ranskan alueista ja majot on siellä sekä NUTS 1 ja NUTS 3 näillä listoilla mukana. Eli miksi majotia kohdellaan tässä päivitetyssä asetuksessa tällä tavalla, kun se kuitenkin on myös NUTS kakkosessa mukana. Eli miksi ei voida noudattaa menettelyä, joka koskee näitä NUTS kaksi alueita silloin, kun resursseja allokoidaan. Ymmärrämme, että tässä on käytetty jonkinlaista poikkeusta ja on jonkinlaista harkintavaltaa silloin, kun myönnetään 200 miljoonaa kyseiselle alueelle seuraavaksi rahoituskaudeksi. Haluaisimme ymmärtää että haluaisimme keskustella tästä myös kolmikantaneuvottelujen aikana. Haluaisimme pyytää sitä, että äh, miksi tällainen, kysyä sitä, minkälainen, miksi tällainen erityiskohtelu maiden suhteen on valittu. Onko vielä kommentteja? Tämä valiokunta on vaikea ennakoida. Ihmiset näyttäisivät olevan kiinnostuneita näistä aiheista ja sitten käykin toisin. No, Jan Olbricht. Exit strategy and how to save the... Ei tässä ole mikään exit-strategia kyseessä. Niin, minulla olisi poliittinen kysymys ehkä esittelijälle tai sitten puheenjohtajalle. Miten iso riski on kyseessä? Koska meillä on joitakin makrotaloudellisia kysymyksiä, tällä ratkaistu ja tämä, oh, tässä jäsenvaltioiden kanta on hyvin tiukka. Ei pelkästään Liettuassa, vaan tiedämme, että mikä on jäsenvaltioiden kanta ja myös uuden Saksan hallituksen kanta. Ja sitten tuo kysymys sortusvarauksesta. Ja sitten on muitakin riskejä muissa valiokunnissa koska tämä liittyy horisontti 2020 ja muihinkin kysymyksiin, joita ei ole vielä ratkaistu. Ja sitten mikä on tässä aluekehitysvaliokunnan tilanne? Siis tässä nyt haluaisin vähän tietää, miten kannattaisi edetä, kun tiedän, että muutkin tässä toimivat hyvin, ovat hyvin tiukkoina. Ja sitten toinen kysymys meidän valiokunnalle. Onko meillä nyt sellainen tilanne, että me menemme täysistuntoon ilman mitään lisäelementtiä, eli ei valiokunnalla eikä myöskään neuvostolla ole mitään uutta esitettävää, eikä myöskään komissiolla ole ajatuksia. Koska jos meillä tosiaan tässä kaksi viikkoa äänestystä ole mitään uutta, siis joko meidän pitää nyt sanoa, että että tämä homma päättyy tähän tai sitten ei. Eli tämä on vähän niin kuin retorinen kysymys. Haluaisin pyytää vielä esittelijöiltä. Biggest problem. Kyse on hiukan näkökulmasta. Me olemme edenneet neuvottelussa hyvin ja me tiedämme, miten voisimme ajaa omat asiamme läpi, eli saada jonkinlainen paketti aikaiseksi. Ja voi hyvinkin olla mahdollista, että saavutamme nämä toivotut tulokset. En tiedä, mitä muita ongelmia muilla valiokunnilla on ja miten suurista ongelmista on kyse. Minulla ei ole kattavaa näkökulmaa asiasta, mutta ei minulla ole sellaista vaikutelmaa, että me olisimme tässä nyt jääneet jälkijunaan. Koskaan ei tietenkään voi tietää, että onko poliittisia viestejä, jotka olisivat sitten täysistunnossa esillä, mutta parlamentti voi vaikuttaa tilanteeseen, eli sanoa, että me haluamme tammikuun ensimmäinen päivä alkaen ottaa tämän käyttöön ja me haluamme vaalia MFF. -ää. Niin vaikea sanoa, että onko maatalous tai kalastusvaliokunnassa jotain isompia ongelmia voidaan sanoa, että näitä ongelmia on olemassa ja sitten pyydetään, että voisitteko, voitaisiko lyöttäytyä yhteen ja äh, ratkaista asiaa siten, että me olemme sitten vastustamassa paketin läpiajamista. Voi olla, että parlamentin ylemmillä tasoilla asia sitten yritetään saada kuntoon. Minä olen varma, että sopimus löytyy, vaikka joku pienen pieni asia jää ilman vastausta. Ei tässä käy niin, että mikäli kaikki ei ole kunnossa, niin MFF ei tule. En usko, että näin voisi käydä. Parempi lähestymistapa olisi se, että me yritämme toimia mandaatin valtuuttamin toimin ja varmistetaan, että me olemme tehneet kunnollista työtä. Konstanza. Um, for the MFF. Monivuotisen rahoituskehyspäätöksen suhteen kyse on päätöksistä, kompromisseista, suoritusvarauksen ja ehdollisuuden suhteen. Jos suoritusvarausta muutettaisiin, niin sillä on sitten vaikutuksia budjetin vuositaulukoihin. Totta kai näin on. Makrotalouden ehdot ovat sellaisia, että neuvoston viestit ovat hyvin selkeät. Jos ehdollisuutta ei ole, niin he eivät voi hyväksyä. Tämä ei ole heille kompromissin aihe. Niin kuin tiedätte, parlamentissa on myös se tilanne, että meillä on suuri enemmistö, joka haluaa vain poistaa koko makrotaloudellisen ehdollisuuden. Eli miten sitten päästään kompromissiin? Nyt ongelmana on se, että totta kai kaikki pohtivat mahdollista ulospääsytietä, mahdollista ratkaisua. Päästiinpä kompromisseihin tai ei, niin osa parlamentista joka tapauksessa on puolesta ja osa on vastaan. Ja tästä syystä onkin neuvoteltava ja pyrittävä löytämään tapa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa löytää tällainen kompromissi. Tämä on suurin avoinna oleva kysymys. Maatalouspolitiikassa ongelma ei liity niinkään lukuihin, määriin. Ne eivät liity MFFään. Tästä syystä rahoituskehysäänestys ei riipu maatalouspolitiikan yksityiskohtaisista kompromisseista tai horisontti 2020. Mutta loppujen lopuksi makrotalouden ehdot ja suoritusvaraus, nämä päätökset meidän on tehtävä, ne johtavat sitten päätökseen MFFstä tai sitten ei. Sen takia syntyy myös painetta jäsenvaltioiden taholta, joka kohdistuu parlamentin jäseniin. Tästä olen aivan vakuuttunut. Toivottavasti löydämme mahdollisen ulospääsytien kolmikantaneuvottelujen kautta. Kalatalous ja maatalous eivät tule oikeastaan varsinaisiin neuvotteluihin ennen kuin loppuvuodesta. Siellä ajatellaan, että lähdetään liikkeelle kohesiopolitiikasta ajoissa ja sitten maatalous ja kalatalous, jos tarpeen tulevat myöhemmässä vaiheessa. Tämä ei ole nyt ongelmallista päätöksenteon kannalta. Niin kuin tiedätte, täysistunnossa tarvitaan vain yksi ja ainoa äänestys. Toki on mahdollista, että joku tekee tarkistuksen, aivan niin kuin Lambert totesi, vaikkapa työllisyysvaliokunta tai ryhmä tai kuka se nyt tekeekin, voi pyytää tarkistusta. Tällainen tarkistus kuitenkin tarvitsee enemmistön taakseen, ja toivottavasti mikään sitten ei sellaista saa. Me lähdemme liikkeelle kompromissien pohjalta ja pitäisi hyväksyä se, että kompromissi ei tietenkään ole mikään ihannetilanne, mutta tämä on tapa päästä eteenpäin, päästä tilanteeseen, jossa parlamentin jäsenet voivat todeta ensi vuoden alussa, että me olemme valmiita antamaan alueille kohesiopolitiikan tarvitsemat varat. Minusta tämä on todella tarpeellista, koska tilanne alueella on niin huono. Ja aivan suoraan sanottuna, kun muistamme tilanteen mikä liittyy Euroopan vaaleihinkin. Vaalit lähestyvät. Emme halua, että Euroopan vastaiset voimat saavat äh, argumentteja äh, ja äh, sanovat, että näitäkään rahoja nyt ei sitten anneta sitten. Ei tämäkin täytyy huomioida kompromississa. <clears throat> E, Haluaisin korostaa sitä, että kun minä olen myös maatalousvaliokunnan jäsen ja myös olen ollut mukana tässä CPP-uudistustyöryhmässä, niin oikeastaan kaikki rahoituskysymykset on pystytty ratkaisemaan ja varmasti ihan lähipäivinä tullaan sitten ilmoittamaan tästä neuvottelujen päättämisestä ja sitten lokakuun täysistunnossa pystymme äänestämään tästä, eli meidän osaltamme ei ole mitään ongelmaa monivuotisten rahoituskeskusten hyväksymisessä, mutta emme halua, että jäsenvaltiot nyt jotenkin kiistäisivät sen, että ei ole maatalousasioista pystytty sopimaan. Kenties vielä voisin palata tähän yleiseen kysymykseen, jonka Jan esitti, on muistettava myös se, että totta kai me olemme mukana näissä riskeissä, makrotaloudelliset ehdot ja niin edelleen. Me emme halua tietenkään syytä niskaamme, mutta kyllä me ymmärrämme myös sen, että sopimus joskus on löydettävä, onpa se sitten lokakuussa tai joulukuussa. Ja esittelijät ovat tehneet työtä, koska on löydettävä ratkaisu tähän tilanteeseen. Toiseksi riskejä liittyy myös teknisiin kysymyksiin. Nythän me puhumme siitä, mistä neuvotellaan, mutta paljon työtä on tehty myös teknisissä kokouksissa. Sihteeristö ja johtajavaltio ja komissiokin tekevät kovasti työtä. Tätä työtä ei aina nähdä ja paljon työsarkkaa vielä riittääkin johdantoson kappaleissa, mutta nyt jo on valtavasti tehty työtä oikeudellisessa yksikössä ja myös juristilingvistit joutuvat siellä pilkut laittamaan ja pisteet laittamaan oikeille paikoilleen, eli valtavasti työtä on vielä jäljellä. Kaikki tekevät kuitenkin yhteistyötä ja toivomme, että nämä tekniset kysymykset saadaan myös joustavuuden avulla valmiiksi niin, että ratkaisu on mahdollinen. Toivomme, että tästä ei lisäuhkia synny. Makrotaloudellisten ehtojen suhteen olemme jo kuuluisia, eli kyllä sitten minä saan syyt niskaani siitä, jos, jos umpikuja tulee. Enpä tiedä, onko tämä niinkään kohteliaisuus minun suuntaan, niin kyllä katseet kohdistuvat nyt meihin ja estämmekö me etenemisen. Sen takia tämä onkin niin iso ja tärkeä asia. Jos muita kommentteja ei enää ole, niin voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Ja tämä olikin aamupäivän viimeinen esityslistan kohta. Toivottavasti iltapäivällä näemme teitä vielä runsaslukuisempina paikoilla. Meillähän on kuuleminen ohjelmassa ja mielenkiintoisia vieraita tulee paikalle. Tapaamme kello 15.